Arvoisat jäsenet, pyydän kaikkia nyt asettumaan omalle paikalleen. Voilà, voilà, on se presse un No niin, kiirehditään nyt hieman, jotta voimme siirtyä äänestyksiin. Et nous allons commencer. Me lähdimme liikkeelle ensimmäisestä äänestyksestä. Dimitri Sojanovin mietintö yhtenä äänestyksen ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Patraun 9 mietintö. Niin äänestyksenä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Steyerin mietintö. Samoin nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi toinen Stajerin mietintö. Tässäkin on kyseessä äänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kolmas Stajerin mietintö. Ja niin ikään kyseessä nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Äänestys alkaa.